kehittämisestä. Satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi. Tämä on seuraavan keskustelun aihe. Ensimmäisenä puhuu edustaja Kramer, joka on laatinut tämän suullisen kysymyksen. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Matkailuvaliokunnan nimissä haluaisin nyt esittää esittää suullisen kysymyksen, joka liittyy satelliitteihin perustuvan teknologian kehittämien maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi. Hiljattaiset tapahtumat ovat osoittaneet heikkoudet tämänhetkisessä järjestelmässä, jotka liittyvät lentoaluksien tunnistamiseen ja paikantamiseen ajoissa. Me muistamme maalaisia eläinsin lennon 370 ja myöskin Air Francein lennon 447 ja on vielä paljon muita Ainoastaan 30 prosenttia maailman ilmatilasta on mukana nykyisissä lentoseurantajärjestelmissä. Ja se estää tehokkaita etsintä- ja pelastustoimia. Ja yksi lupaavia mahdollisuuksia on ADSB-järjestelmä. Ja tämä teknologia mahdollistaa sen, että paremmin voidaan hallinnoida lentoliikennettä saadaan aikaan enemmän turvallisuutta, mutta myöskin enemmän tehokkuutta ja valvontaa ja vähemmän infrastruktuurikustannuksia. Eli kaikki voittavat tässä. Valiokuntamme on vakuuttunut siitä, että sääntöjä on uudistettava, jotta ihmishenkiä voidaan pelastaa ja myöskin kansainväliset kansainvälinen <clears throat> siviiliilmailujärjestö tukee tätä ja kansainvälinen televiestintäliitto ITU tänä marraskuussa puhuu näistä kysymyksistä ja meillä on selkeä kanta valiokunnassa. Mitä mieltä komissio on tällaisesta satelliittijärjestelmästä ja marraskuun maailmankonferenssissa sitten meidän täytyy uudistaa näitä asioita ja mahdollistaa näiden järjestelmien käyttö ja odottelemme innolla teidän vastaustanne komission jäsen. A kérdés elhangzott, köszönjük szépen a... Kiitoksia tämän kysymyksen esittelijälle ja nyt komission jäsen voi vastata kysymykseen. Madam President, honorable members of the... Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, äh, sallikaa minut neljännen kerran tänään käyttää puheenvuoro jälleen kerran tärkeästä aiheesta. Komissio on sitä mieltä, että satelliitteihin perustuva teknologia on myönteinen kehityskulku. Air France 447 lennon onnettomuuden jälkeen 2009 jälkeen Euroopassa on ryhdytty toimiin, jotta voisimme kehittää hätään joutuneiden lentokoneiden paikantamisteknologiaa. Ähm, vuoden 2014 maaliskuussa tapahtunut Malaysia Airlinesin 370 lennon onnettomuus on nopeuttanut äh, tätä työtä. 9. päivä kesäkuuta pyydettiin, että komissio antaisi myönteisen kannan 965-2012 ähm, asetuksen muuttamiseen, jotta me voisimme äh, tehdä muutoksia lainsäädäntöön koskien leontoseurantajärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkoituksena ei ole mitään taloudellista tai kaupallista ratkaisua suosia niin kauan kuin ratkaisut käytetään sopivat tavoitteisiimme. Sääntöjen on tarkoitus taata tarpeellinen joustovara ja kattaa monia teknisiä ratkaisuja sekä sellaisia, joita on olemassa, että sellaisia, jotka ovat tulossa, kuten Galileon pelastus- ja paikannusjärjestelmä tai ADSB, automatiikkaan perustuva valvonnan lähetys. Tämän tyyppinen teknologia ja sen käyttö perustuvat kolmeen periaatteeseen. Ensinnäkin Vaatimusten täytyy olla tehoon perustuvia teknologisesti neutraaleja, niin täytyy taata se, että suuret lentokoneet automaattisesti ilmoittavat lento suunnastaan ja paikastaan niin tarkasti, että pelastus- ja paikannustoimet niiden pohjalta ovat mahdolliset. Toisekseen järjestelmän täytyy voida toimia turvallisesti, ja jotta tämä olisi mahdollista, sillä täytyy olla varavirta lähde, jota ei voida kytkeä pois, eikä myöskään lentosuoratajärjestelmiä voi äm, saada kytkeä pois. Tämä koskee viimeistä Malaysia Airlinesin tapausta erityisesti kolmannekseen äh, lentoalan toimijoiden ja teollisuuden tuottajien täytyy taata kaikkein kustannustehokkaimmat ratkaisut Komissio on ehdotuksensa antanut jo parlamentin ja neuvoston tutkittavaksi. Ja ennen vuoden loppua lakialoite pitäisi saada julkaistua. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on kansainvälisiä sääntöjä tarpeiden vastaavaksi. Tämän lisäksi me teemme aktiivisesti töitä, e, jotta matkustajat saisivat internetyhteydet. Tämän tyyppiset yhteydet parantaisivat lentokoneen viestintää ja parantaisivat sen paikannusmahdollisuuksia. Jos palaamme teknologisiin mahdollisuuksiin, komissio haluaa korostaa sitä, että tämä on yksi mahdollinen ratkaisu ADSB automatiikka mutta komissio tulee teknisessä työasiakirjassaan aikanaan kuvaamaan muita teknologisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Äh, mitä tulee maailman radioviestintäkonferenssiin, täytyy todeta, että Euroopan unionilla ei ole sinänsä tässä konferenssissa ähm, eikä televiestintäliitossa äh, äänivaltaa. Sääntöjä on muutamassa, mutta näitä kysymyksiä emme ole vielä käsitelleet ja siksi Euroopan parlamentin päätöslauselman luonnos on terve. tullut. Me teemme yhteistyötä äm, kansainvälisen televisioliiton kanssa, jotta to, voisimme toimia johdonmukaisesti. Äm, ads b automatiikan perustuva lähetys tulee maailman radioviestintäkonferenssissa käsittelemään äh, ja tiedämme myöskin, että kun tätä radioviestintäkonferenssia valmisteltiin, jäsenmaat ähm, kertovat mahdollisuuksistaan ottaa käyttöön ADS-B-teknologiaa. Kyseessä on ikan standardien mukaan ähm, käytettävät taajuudet, vapautuvat taajuudet valvontaan. Kiitoksia. Kiitoksia paljon komission jäsenelle tästä vastauksesta. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien kannanotot. Ensimmäisenä edustaja Marinescu, joka puhuu kansanpuolen nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos, puhemies. Haluaisin ottaa esille nämä kaksi välikohtausta. Toinen näistä koneesta löydettiin, mutta toista vieläkään ei ole löydetty. Ja tällaiset onnettomuudet osoittavat, että meillä pitää olla paikallistamisjärjestelmä lentokoneissa. Esimerkiksi suuret osat Afrikasta eivät ole katettuja ja meillä on kuitenkin teknisiä mahdollisuuksia paikallistaa näitä koneita. Meillä pitää myöskin olla säädöksiä, jotka rekisteröivät lentokoneiden täsmällisen sijainnin ja tällä tavalla voidaan tehokkaasti hyödyntää ilmatilaa. Me tarvitsemme teknisen ratkaisun, joka kattaa koko maailman ja tätähän käytetään jo maalaitteissa ja tätä voitaisiin käyttää myöskin ilmaliikenteessä satelliittien avulla. Meillä voisi olla erityinen radiotaajuus, jota käytetään. Ja meillähän on marraskuussa huippukokous. Siellä käsitellään näitä taajuuskysymyksiä seuraavan neljän vuoden ajalle. Uusi järjestelmä antaa uusia takeita turvallisuudesta. Tämä on tehokas, kun ajatellaan pelastustoimia, mutta ihan yleisesti myöskin lentoja ajatellen erityisesti valtamerten yli. Mehän tiedämme, että tätä ehdotusta on tuettu ja toivottavasti komissiokin tukee tätä ja toivottavasti jäsenvaltiot tekevät kaikkensa, jotta tämä kanta menee läpi sitten huippukokouksessa. Kiitos. Kiitoksia, herra Marinesku, siitä, että pitäydytte puheajassanne. Seuraava puhuja on Edustaja Andersson, SND-ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitoksia, puhemies. Sääntelyelimet, alan toimijat ja kansalaiset katsovat, että satelliittiin toimintaan perustuvaa lennonvalvontaa tai lennonjäljitystä täytyy parantaa. Satelliitilla on tässä oma osuutensa radiokaistan tajuuden antaminen tätä tointa varten on yksi merkittävä askel eteenpäin. Kyse ei ole vain ainoastaan pelastus- ja etsintäoperaatioista, vaan niin ikään kyse on siitä, että lisätään mahdollisuuksia auttaa lentokoneita välttämään huonoa säätä. Samalla ympäristövahingot ovat pienemmät ja reitit lyhentyvät. Kansainvälinen ilmailualan järjestö on jo tukenut sitä, että kaistan jakoa tai tajuuden jakoa tätä tarkoista varten pohdittaisiin. Nyt tarvitaan lisää varmuutta lentojärjestelmiin ja kansalaisten luottamusta. Tämä suuren kysymys on oikein hyvä ja toivon, että kollegat tukevat myöskin tähän liittyvää päätösauselmaa, kun siitä äänestetään. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on edustaja Foster. Olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Uh, kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Kollegamme Michael Kramerin kysymys on erittäin tervetullut. Nyt on sopiva aika esittää tämä kysymys ironisesti toin tämän radiotaajuuskysymyksen ilmailualalla jo 13 vuotta sitten esiin, kun olin teollisuusvaliokunnan jäsen. Ja tuolloin tämä johtui siitä, että matkapuhelinten käyttö lisääntyi ja kysymys liittyy Galileoon, joten olemme todellakin edelleet Teknologia on tämän tehnyt mahdolliseksi ja siksi meidän täytyy nyt saada aikaan kanta, joka tekee mahdolliseksi hyödyttää näitä kehittyneitä järjestelmiä, joiden avulla lentoja voidaan jäljittää. Me matkustajat ympäri maailman luotamme julkiseen sektoriin, jotta se voi turvata matkamme täysin. Ja siksi meidän vastuumme on tarjota mahdolliset välineitä tätä varten. Siksi tämä kysymys on tervetullut. Hyvä esittelijä, ja me todellakin tuemme teitä ECR-ryhmässä. Kiitoksia paljon. Edustaja Telitska, seuraavana paljon. Puhemies, komission jäsen. Me tietysti tuemme tätä kysymystä ja me olemme myöskin olleet mukana sen laatimisessa. Se, mitä sanoitte tänään osoittaa, että komissio tekee kaikkensa, ja minun ryhmäni ainakin sitä arvostaa. Ja sitten vakuutitte meille, että lentopaketti, joka tulee joulukuun alussa, sisältää tähän liittyvän ehdotuksen. Sitten kun katsotaan näitä kolmea tärkeää elementtiä, niin nämä varajärjestelmät ovat tietysti aivan välttämättömiä. Ja sitten sitten neutraali teknologia, niin no tietysti me katsomme tätä vaikutusten arviointia, mutta tärkein kysymys on yhteen sopivuus. Sitten puhuitte kustannustehokkaista ratkaisuista. No tämä nyt ei ole edullisin, mutta tämä on kuitenkin paras, kun ajatellaan sen tehokkuutta. Ja sitten meidän pitäisi tähdätä siihen, että toimitaan mahdollisimman pikaisesti. Ja sitten kysymyksissä olen samaa mieltä kuin kollegat. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu edustaja Ertug. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitoksia paljon, rouva komission jäsen. Tietystikin minäkin tuen kollega Kramerin tekemää ehdotusta. Haluaisin käyttää puheaikani omista sen liikematkailulle. Tämä täytyy saada Tämä järjestelmä täytyy laajentaa koskemaan myöskin pieniä lentokoneita. Ranskan ilmailuviranomaiset ovat tehneet tutkimuksen, jonka mukaan joka vuosi tapahtuu keskimäärin 15 onnettomuutta, ja puolesta tapauksista kyse on kuolemantapauksista. Uskon, että jo tässä on potentiaalia vähentää onnettomuuksia. Siksi minä vetäisin sen puolesta, että että saisimme kaiken kattavan soveltamisalan adsp järjestelmälle ja vuonna 2008 Euroopan parlamentti jo hyväksyi valiokunta-aloitteisen mietinnön, joka liittyi pienimuotoiseen ilmailuun, liikematkailuun. Toivottavasti komissio nyt voisi mennä tälle tielle. Vetoisin, että komissio nyt tässä vaiheessa viimeistäänkin ottaisi myöskin tämän puolen huomioon. Kiitoksia paljon edustaja Ertuukille tästä puheenvuorosta. Kiitoksia paljon kollegat komission jäsen. Ilmailualan turvallisuus liittyy suoraan lennon jotka mahdollistavat sen, että lentokoneet voidaan tunnistaa ja ne voidaan paikantaa, mikäli ne, tulee, ne joutuvat vaikeuksiin. Lennon valvontajärjestelmät kattavat vain 30 prosenttia maailman ilmatilasta. Tämä jättää hyvin suuria alueita täysin ilman minkälaista valvontaa esimerkiksi, kun on kyse metsäalueiden yläpuolisesta ilmatilasta tai meren yläpuolisesta alueesta. ADSB-järjestelmä voi parantaa tilannetta verrattuna nykyiseen. Tämä parantaisi lennonhallinta menettelyitä myöskin. Kysymys, jonka esittäisin komissiolle, on seuraava. Kuinka te arvioitte mahdollisia heikkouksia ADSP-järjestelmässä? Onko siinä niitä? No, onko teillä minkälaista aikataulua täytäntöönpanon osalta, kun on kyse ADSPstä Euroopan ilmatilassa? Kiitoksia paljon tästä kysymyksestä. Seuraava puhuja on edustaja Marias. Kiitoksia. Eurooppalaiset lentokatastrofit muistuttavat meitä sitä, että sadat ihmiset ovat näissä kuolleet. Ja myöskin näiden katastrofien kustannukset ovat vaikeita arvioida, eikä näitä tapauksia myöskään riittävästi tutkita. Nyt elämme digitaalisella aikakaudella, ja siksi on erittäin tärkeää muistaa, että ainoastaan 30 prosenttia maailman ilmatilasta on nykyisten lentoseurantajärjestelmien piirissä. Eli meillä täytyy olla uusi järjestelmä, kuten b järjestelmä jotta voidaan parantaa lentoturvallisuutta ja lentoliikennettä ylipäänsään. Tämän tyyppinen järjestelmä pitäisi ottaa käyttöön koko maailmassa ja samanaikaisesti kuitenkaan ei pidä rikkoa ihmisoikeuksia. Meidän täytyy kunnioittaa valtioiden suverenisuutta, vaikka tämä pitäisikin olla maailmanlaajuinen järjestelmä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Meitä ei ole kovinkaan montaa enää paikalla. Pyytäisin, että nyt kuitenkin olette hiljaa, jotta komission jäsen voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Älkää metelöikö. Honorable members. Rouva puhemies, hyvät jäsenet. Komissio, komissio haluaisi kiittää Euroopan parlamenttia arvoisia jäseniä, erityisesti edustaja Kraumeria näistä kysymyksistä, jotka heijastelevat monien Euroopan kansalaisten odotuksia ja toiveita. Me tuemme täysin etenemistä maailmanlaajuisen lentosorontajärjestelmän piiriin, kuten ADS-B-järjestelmän esimerkiksi, me tarkastelemme askelia lainsäädännössä työssä, kuten alkupuheenvuorossani korostin. Toivon, että tämä selventää komission ponnisteluja. Me pyrimme määrittelemään yhteisesti hyväksyttävät, turvalliset ja kehitys kustannustehokkaat mahdollisuudet lentosorontajärjestelmien alalla. Me odotamme läheistä yhteistyötä parlamentin neuvoston kanssa, jotta tämä erityinen lakialoite saataisiin nopeasti hyväksyttyä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon komission jäsenelle tästä lyhyestä ja ytimekkäästä vastauksesta. Keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän. Meillä on myöskin päätöslauselma tästä aiheesta. Siitä äänestetään vielä tänään. Meillä on vielä hieman aikaa jäljellä ennen puolta 12, joten pidämme pienen tauon ja istunto jatkuu kello 11.30.